Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Ketä, kukaan ei kuule minua. Mitä tässä nyt tapahtuu? Toimiiko mikki? Uh, do you hear me? Kuuletteko? Ei mitään. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä etsimään paikkanne. Voitaisinko päättää nämä äänekkäät keskustelut? Aloitetaan tämä kokous ja äänestäminen ensinnäkin. Hyväksytään esityslista. Tervetuloa vanhalle kartille Käytimme paljon aikaa yhdessä viime toimikaudella ja nyt sitten listan hyväksyminen ensimmäinen kohta. Se on teidän kansiossanne, jos ei ole huomautuksia, sitä voidaan hyväksyä ilman muutoksia. I think so. I feel that. But somebody said that... Joku sanoi, että... Kuuluuko nyt paremmin? Onko nyt parempi? Kysyy puheenjohtaja. Now it works. Okay. Maybe, maybe you should move here. Okay. Not easy. Yeah. Uh, now it's better. Kuuluuko nyt paremmin, kysyy puheenjohtaja. It's not working. And the technician is necessary. Täällä tarvitaan ilmeisesti teknikkoa. don't hear myself. No. Hello? Now it's working? Toimiiko nyt? Kyllä. Mutta ei kovin hyvin tai ainakaan kunnolla. Agenda. Esityslista. Onko vastustusta? Onko vastustusta? esityslista. Se on siellä kansiossa, niin että kukaan ei vastusta. Ilmoitukseni hyvin yksinkertaisesti haluaisin ilmoittaa teille, että iltapäiväsession aluksi kello kolmelta pidetään lyhyt palauteosio kahdesta tärkeästä asiasta, noin 5-10 minuuttia. Tämä kestää palaute AFET ITRE konferensseista jossa käsiteltiin tutkimus- ja innovaatio, yhteistyötä naapuruusvaltioiden kanssa. Tämä järjestettiin siis tämä konferenssi 31. maaliskuuta 2015. Rova Patricia ja varapuheenjohtajamme, oli myös paikalla ja minä myös. Ja siellä keskusteltiin useista aiheista. Ja iltapäivällä sitten lyhyt palauteosio liittyen tähän konferenssiin kello kolmelta siis tänään. Sitten toiseksi palautti ensimmäistä digitaaliunionikokous työryhmän kokouksesta 26. maaliskuuta. Tämä oli hyvin menestyksekäs kokous, joten siinä menee varmaan 10-15 minuuttia. Nyt emme kuitenkaan ehdi käsitellä sitä sillä äänestämme, mutta jos asia kiinnostaa teitä, niin kuin varmaan on, kollega e- Erler, voisitteko nyt Kollega Erler. No kukaan ei kuule minua. Kukaan ei kuule minua. On hyvin vaikea puhua, jos teillä ei ole mikrofonia, ette ole puheenjohtaja. Tämä on yksinkertaista. But, but not properly. Sorry? But, but it's not working properly. Okay. Uh, colleagues. Kollegat, esityslistan eh, pöytäkirjan hyväksyminen Seuraavat kokoukset ovat mukana asiakirjassa 23. 24. helmikuuta 2015, 9. maaliskuuta 2015. Onko huomautuksia? Ei ole pöytäkirjoihin. Ne hyväksytään. Sitten korttini. Ensimmäiseksi koeäänestys, sillä äänestys alkaa, mutta ensin kokeillaan, että laitteet toimivat. Eli sama kysymys kuin yleensäkin. Pidättekö ITRE-valiokunnasta? Vastatkaa äänestämällä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Digitaalistrategiamme. Äänestys alkaa. Mikrofoni ei toimi. No en näe täällä mitään. You want to try the next one? My goodness. Yeah. Does it work? But not mine. No, no, no, yours is not working. <laughs> Sorry. <laughs> It's not working. Pahoittelut, täällä on teknisiä vaikeuksia, sanoi puheenjohtaja. Oh no. Okay. That is great. Yeah. But okay, I like ITRE committee. So that's it. My goodness. Okay. We can follow now. No niin, nyt voidaan siirtyä eteenpäin nopeasti. Euroopan strategisten investointien rahasto. Esittelijämme Katrin van Brandt. 536 tarkistusta. Paljon kompromisseja. Aloitetaan äänestys. Kompromissi 1 ja 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 256 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 258 puolesta. Kenen ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 258 osa, ensimmäinen osa Yksi EPP-ääni liikaa. Liikaa EPP. Still one too many. So, uh... Edelleenkin yksi liikaa. Selvä, äänestys päättyy. Hylätty. Okay. Eh, eh, part, eh, part two. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 265. Ensimmäinen osa ainoastaan puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänsys alkaa. Äänestys päättyy. Ei kun yksi EPP liikaa, pahoittelen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 266 puolesta vastaan. Tyhjät äänet. Hyväksytty. Tarkistetaan. Olette oikeassa, sillä ei nyt vaikuttanut varmalta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa. 267 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tällä kertaa. 269 puolesta vastaan. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan. Hyväksytty. 278, 271 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 ja 35 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 277 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 279 puolesta vastaan hyväksytty. 293 puolesta vastaan hylätty. 295 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 295. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 305, 304 puolesta vastaan hylätty. Kolme kolme kolme puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 6, 19 ja 30 blokkina puolesta vastaan Hyväksytty. Congratulations for those. Onnittelut kompromissitarkistuksista. 429 puolesta vastaan hylätty. 430 Ensimmäinen osa ainoastaan puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 31 ja 428. Äänestetään yhdessä. Ja viittiset puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 4, 3, 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 4, 3, 8 puolesta vastaan hylätty, 4, 4, 1 puolesta, hylätty. Pahoittelut siis ensin vasta-äänet. Eli toista 441, 441, 441 puolesta vastaan. Hylätty, hyväksytty. 443 puolesta vastaan. Hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan hyväksytty 444 puolesta vastaan hylätty. E45 puolesta vastaan hyväksytty. 445, e hyvä on, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta. Haluatteko tarkistaa? Ei. 36 puolesta vastaan. Tyhjätään nyt Hylätty, mutta tarkistetaan. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Kompromissi 39. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tyhjiä. Nämä on tyhjät pahoittelut. Tyhjätään nyt. No tarkistetaan, koska se ei ole aivan Selvä tämä tulos. Tarkistetaan. Kompromissi 39. 39 äänestys alkaa ja päättyy. Hyvä on. Seuraavaksi 447 tarkistus. Ensimmäinen osa kompromissi 7 Haluaisin äänestyksen tuloksen, vaikka äänestettiin puolesta, niin täällä näkyy punaista valoa. Joten mikä oli tulos? In compromise 39. Kompromissi 39 hyväksyttiin. Se erittäin hyvä tulos. <laughs> no, no, no, I'm, I'm not terribly bored of result. We were niin, no me äänestimme täällä plussaa, mutta kaikki valot näyttivät punaista, joten halusin vain äh, Halusin tietää, mikä oli tulos Luvu, luvuissa, mikä oli tulos. Tarkistetaan. 30, 30 in favor. 30 puolesta 13 tyhjä. 13 vastaan siis. Tyhjät äänet pitää tarkistaa koneesta. Tyhjät äänet pitäisi tarkistaa vielä sieltä. Joten 30 puolesta. Selvä enemmistö, kyllä. Technical. Amendment 4. Tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Hyvä on, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kiitoksia oikein paljon hyväksytty. Tarkistus 443 hyväksytty. 447 siis hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8 ja 38 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty. Neljä, seitsemän, kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 473 hylätty. Korjaan, puheenjohtaja korjaa hyväksytty. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. No, ken tietää. Äänestys alkaa. Vastataan koneellisesti. Äänestys päättyy hylätty tällä kertaa. 474 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänsys alkaa. Äänsys päättyy. Hyväksytty. 475 puolesta vastaan hylätty. kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 495 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 4, 9, 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 511 puolesta vastaan hyväksytty. 512 puolesta vastaan hyväksytty. 514 puolesta vastaan hyväksytty. 515 puolesta vastaan Hyväksytty, luulisin. Tarkistetaan. 515. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herran jestas. Pahoittelut. 516. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan vastaan hylätty. Kompromissi 4, 2, 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tai 72 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan. Tyhjä. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Onko se tarpeen? Ei hylätty. Hylätty. 100 puolesta vastaan. Tarkistetaan. The vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan. Mm. No tarkistetaan, sillä tämä ei ollut hyvin selvä äänestys alkaa. 102, 102. 102. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 163, toinen osa vain ja ainoastaan puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 21. Haluatte tarkistaa? Tarkistetaan siis 1, 6, 3, osa 2. Äänestys alkaa. Yksi EPPn niin ääni liikaa. Nyt taitaa olla hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Mitä minä sanoin? Sanoinko hyväksytty? No, pyydän anteeksi. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää, en ole varma, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. 23 kompromissi puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 131. 131. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 25. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 26. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan hylätty. 150 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 158 puolesta vastaan. Hylätty. 159 puolesta vastaan. Hyväksytty. 160 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 162 puolesta vastaan hylätty. 161 puolesta vastaan hyväksytty. 105 tyhjää. Otetaan uudestaan 161 siis 161. Tarkistetaan se vielä kerran, mutta ei koneellisesti. Koneellisesti siis Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En aina pyydä tyhjiä ääniä, koska haluaisin, tätä mä sujuisi nopeammin, muuten tässä menee hyvin pitkään, kaksi tuntia. Seuraavaksi 1.05. Tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hyvä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is one EPP too, too many. Yksi EPP ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olitte oikeassa. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 166 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 166. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 169 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 188 ja 189 otetaan yhdessä puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Johdon 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdon 25. Tarkistus 1. 90 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 193 puolesta. Vastaan

192 otetaan uudestaan. 192. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jotkut poliittiset ryhmät eivät oikein äänestäneet selvästi. No nyt tämä tuli selväksi. 194 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 194 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 35. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 531. Kompromissi tuli jo katetuksi. 531 puolesta. Vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hyväksytty. 196 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 196. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. hylätty. 197, siitä pitää äänestää puolesta vastaan hylätty. Johdanto-osa on ok. Seuraavaksi 219 tarkistuspuolesta vastaan hylätty. 220 puolesta vastaan. Näyttäisi olevan hyväksytty, mutta tarkistetaan tästä huolimatta. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 228 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 puolesta, Kuusi vastaan, viisi tyhjää. Onnittelut esittelijälle ja teille kaikille pitkien keskustelujen jälkeen, kun katsotaan tuntimäärää. Onnitteluni jälleen kerran. No niin, siivotaanpa hieman tässä pöytää. Seuraava kohta on sekin äänestys, lisätalousarvioesitys 1, 2015, Euroopan strategisten investointien rahasto, sama esittelijä, 24 tarkistusta, kompromisseja ei tarvittu, ja käykää äänestämään. Tarkistus 11. puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Hylätty. 15 puolesta vastaan. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Hylätty. 17 puolesta vastaan vastaan hylätty, viisi puolesta vastaan hyväksytty, kuusi puolesta vastaan hyväksytty, 18 puolesta vastaan hylätty, 19 puolesta vastaan hylätty, 20 puolesta vastaan hylätty, 21 puolesta vastaan hylätty hylätty 22 puolesta vastaan, hylätty 23 puolesta vastaan, hylätty 24 puolesta vastaan, hylätty 7 puolesta vastaan, hyväksytty 8 puolesta vastaan, hyväksytty 9 puolesta vastaan, hyväksytty 10 puolesta vastaan, hyväksytty Loppuäänestys otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hienoa. 62 kaksi äänin hyväksytty. Demokratia toimii. Van Bremt, te haluatte sanoa jotakin tämän kaiken raatamisen jälkeen? We have a lot of votes, uh, to... Hyvin lyhyesti, tässä on vielä monta äänestystä. Ensinnäkin olen kiitollinen kaikille jäsenille, ennen kaikkea varjoesittelijöille. Työ on ollut haastava, haastavina aikoina, mutta työ yhdessä oli antoisa. Seuraavaksi pyydän teiltä puheenjohtaja. Tiedämme, että tämä on ensimmäinen jakso monesta jaksosta. Ja Ekonissa ja Budissa tästä äänestetään ensi viikolla. Meillä on tässä yksinomainen toimivaltuus liittyen Horisontti 2020 artikloihin ja tästä ei ole mitään epäselvää. 5.2 artiklassa meillä on myös yksinomainen toimivalta nämä kelpoisuuskriteerit – ja tiedän, että keskusteluja käydään Ekon ja budjettivaliokunnissa siten, että meidän toimivallan päälle saatetaan tässä astua. Ja nyt vetoan kollegoihin omissa poliittisissa ryhmissä ja myös teihin, arvon puheenjohtaja ITRE-valiokunnan puheenjohtajana, niin minä haluaisin, että me pitäydymme meidän toimivallan piirin kuuluvissa asioissa ja välitämme viestin, että me emme Ja tämä hyväksytään tämä kompromissi äänestämme tänään. Uh, let me uh, remind you one thing, which is very Muistuttaisin teitä yhdestä tärkeästä asiasta. Kiitoksia tästä edellisestä kommentista. Itrellä on yksinomainen toimivalta artiklassa 5.2 investointialueet ja tavoitteet. Ja 18 artikla samoin, joka koskee horisontti 2020 leikkauksia ja sitten verkkojen Eurooppa välineeseen tulevia leikkauksia koskeva artikla samoin kuuluu meidän toimivaltuuksiimme. Tässä tehtiin myös herrasmies sopimus viimeisistä luvuista, yhdestä budjetin luvusta. Tiedätte tästä erittäin hyvin. Saitte kaikesta tiedon. Ja tästä sovittiin liikennevaliokunnan kanssa, herra Kramerin kanssa joten tämä tulee ottaa huomioon. Mutta kaiken kaikkiaan olette kyllä aivan oikeassa. Olen yhtä mieltä kanssanne. Mutta muistakaamme kuitenkin myös tämä pieni asia, joka liittyy tähän herrasmies-sopimukseen. Tämä on aivan yhtä tärkeä sopimus kuin muut sopimukset välillämme. Kiitoksia kollegat tästä erinomaisesta työstä. Nyt sitten seuraava kohta, seitsemän. Vihreän kasvun mahdollisuudet pk-yrityksille. Philip de Bakker Aldesta on tässä esittelijänä 183 tarkistusta. Budjetti- ja regivaliokunnilta on tullut lausunnot ja meillä on 25 kompromissia. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Viisikymmentäkaksi puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 57 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 12. 11. Kumpi se oli? 11 äänestettiin juuri 12, siis kompromissi puolesta. Vastaan hyväksytty. Tyhjää. Seitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan. Tarkistetaan. 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Nostakaa käsi kunnolla ylös, joten näin paremmin. 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan. Hylätty. 81 puolesta vastaan. Hylätty. 82 puolesta vastaan. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan 83 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta vastaan. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. 86 puolesta vastaan hyväksytty. 87 puolesta Hyvä on, hyvä on. 86 otetaan uudelleen puolesta vastaan, tyhjää, kiitos, hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta ensimmäinen osa. Tässä on siis kaksi osaa. 97 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa 97 tarkistuksessa äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen kohta, 97 toinen kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan Tarkistetaan. 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106 puolesta vastaan. Tarkistetaan 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1.07. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yksi, yksi kolme puolesta vastaan tyhjää, hylätty yksi kaksi neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty yksi kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132. Anteeksi, 132 on kyseessä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 132. Sähköinen tarkastus, tarkistusäänestys puolesta. äänestysalkaäänestys päättyy. Hylätty. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Minä pyydän, että nostaisitte käteen. Ne on erittäin vaikea hahmottaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 1, 3, 3. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1, 3, 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 138 sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21, ensimmäinen kohta, ensimmäinen kohta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen kohta, 21 kompromissien, toinen kohta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 137 puolesta vastaan, tyhjää. Sähköinen äänestys tarkastamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvänen aika. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 7 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 7 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 7 2 puolesta vastaan tyhjää. Kukaan ei tiedä. 172 sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Kukaan ei tiedä, mutta tämä hylätään. 173, 174 yhdessä identtiset puolesta vastaan tyhjää Tarkistusäänestys 173, 174 yhdessä. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Hyvänen aika. Tein virheen, mutta eipä tuo haittaa. 175. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 8, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 1, 8, 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Konferenssi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 19. Ensimmäinen kohta. Aloitamme ensimmäisellä kohdalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen kohta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 22 sähköinen tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi yksi puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaanpas. Olkaa ystävälliset, nostakaa kätenne selkeästi. Regi yksi, Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelut, ette nosta käsenne. Regineeli puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Regi 8 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty sanoisin. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Regi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjettivaliokunta e, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistusäänestys. Budjetti 2 on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjetti neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Budjetti kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty sähköinen lopullinen äänestys. Sähköinen äänestys on kyseessä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hienoa, kiitos paljon kollega de Backer. Onnittelut mietinnöstä ja kollegoille ja varjoesittelyille niin ikään onnittelut. Kohta kahdeksan selvä äänestys tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen. Kollega Federle on esittelijä. 25 tarkistusta, monia kompromissitarkistuksia. Kääritään hihat. Oletteko me äänestykset? That's it. Okay. Um, Amendment 75. Tarkistus 75 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 34. Anteeksi. 34. Tarkistus 34. Puolesta. Ensimmäinen tarkistus 75 hyväksyttiin. Ensimmäinen tarkistus 75 hyväksyttiin. Nyt onnellisesti loikkaamme tarkistukseen 74. No tämä nyt on ensimmäinen kerta, kyllä. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää tarkistusäänestys 74 äänestys alkaa. Closed. Rejected. Rejected. Hylätty. 19 in favor. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 41 Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 42, 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjää, hmm, hyväksytty. No, tarkistetaan. 44. Sähköinen tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 kohta 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olisitteko niin ystävällisiä, että nostatte kätenne kunnolla, en näe mitään. 45 uudestaan. Sähköinen tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. hylätty. Neljä, viisi, Enää kuusi, neljä, seitsemän, yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Kokoomus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. En näy nyt oikein kunnolla. Mm, tarkistamme 108 sähköinen tarkistusäänestys. Sähköinen äänestys 108. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää tarkistusäänestys. Compromise 4. Com- Kompromissi 4. Sähköinen tarkistusäänestys. Tarkistusäänestys sähköisesti. Odotamme rauhallisesti. Yksi EPP-ääni liikaa aina niin nopeita. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan kompromissi 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi tarkistus 27 puheenjohtajakorja puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koko blokki 124-130, eli seitsemän tarkistusta yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Pahoittelut. Hyvä on. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 135, 136. Siis 131, tarkistus 131 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 132 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 133 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. No, tarkistetaan. 133 ei ole selvä tulos. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjiä, tarkistetaan, 134 kun äänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tyhjät äänet tarkistetaan. Pahoittelut. 15. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten blokkina 135, 136, 137 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyvä, hylätty. Tarkistetaan. Kolme tarkistusta 135-137. Artiklat 13 ja 14 Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 142. Tarkistus puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty, mutta tarkistetaan 142. Äänestys päättyy. Hylätty. 143. Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Tarkistus 16 on vetty pois. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yksi, yhdeksän, nolla puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. nolla Äänestys päättyy. hylätty. 192 äänestyspahoittelut puolesta vastaan tyhjä hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty 194 puolesta vastaan. Tarkistetaan 194. 194 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjät äänet tarkistetaan 195 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1 ja 18 yhdessä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Sekin on hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt koneäänestyksellä. Eli siis lopullinen äänestys ei tarkistus äänestyksestä, vaan äänestetään koko mietinnöstä. Äänestys alkaa ja päättyy. Äänestys päättyy. 42, 90 10 tyhjää. Onneksi olkoon. Kiitoksia yhteistyöstä ja hienosta työstä. Nyt siirtykäämme seuraavaan äänestykseen. Seuraava äänestys. Jose Blanco Lopes ja tämä koskee tekijänoikeuksien lähetyksen tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta. Työ- tieto yhteiskunnassa 22. toivuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001-29 EU täytäntöön panoa. Monta tarkistusta ja kompromissitarkistuksia myös, joten aloitetaan kompromissi. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Perfect. Okay, good. Um, now is uh, 21. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Tarkistus 8 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tarkistetaan 16 koneäänestys siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kyllä. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta tarkistetaan 44, tarkistetaan. Äänestäkää nyt tarkistuksessa 44. Kiitoksia, äänestys päättyy. Hyväksytty. Olkaa hyvä, nostakaa kätenne kunnolla. 45 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistakaamme. 80. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. No tarkistetaan 49 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistakaamme. 63. Tarkistetaan se. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 75 puolesta. 75 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 76 koneellisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 97 koneellisesti. Olkaapa hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi yksi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. yksi kaksi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. yksi kaksi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Pahoittelut pienestä virheestä. Tarkistus 82. Sitä ei ehkä äänestettykään. 82 voi olla sivulla 8 kompromissin viiteen asti, tai siis kompromissi viiden jälkeen sivulla numero 8, tarkistus 82 tarkistetaan sitten tarkistimme siitä ja tarkistus 82 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 82 koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestetään koko mietinnöstä sähköisesti. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Onneksi olkoon hyvästä tuloksesta. Hyväksymme sen. Seuraava kohta. Viimeinen äänestys. Viimeinen äänestysluettelo. Arvon kollegat, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon eli liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Michel Rivasi on esittelijä. 208 tarkistusta ja kompromissitarkistuksia myös. No niin, aloitetaan. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tässä Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101, 102 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Compromise. Compromise 2. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 115 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4. Vastaan Tyhjä hyväksytty. 11 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 11 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan tämäkin pahoitteluni. Tarkistus 12 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 2. Puolesta. 1, 2, 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 5. otetaan yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 1, 2, 3, 4 ja 5. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tämä on tärkeä tarkistus koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 8 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 131, 132 otetaan yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 133, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 142 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154, 155 yhdessä nämä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 157, 158 yhdessä. Kaksi tarkistusta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 169 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 170 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan 179. 179. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 178 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Pyydän teitä äänestämään selkeämmin. 1, 7, 8 koneäänestyksenä. No, nyt on myöhäistä. Äänestys päättyy. Hylätty. 1.80, johon liittyy suullinen tarkistus SDltä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Pieni hetki. Kaksikymmentä kolme. Siitä tulisi varmaankin myös äänestää, koska 180 ei sulje sitä pois. Joten palatkaamme askel taaksepäin. tarkistuksen 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 27 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tarkistetaan 191 koneäänestys. Äänestys päättyy. hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 11 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä, No tarkistetaan 39 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 216, 17 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitänee tarkistaa. 220. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 221 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjä. hyväksytty. 222. Tarkistus 222. Puheenjohtaja korjaa. Kaksi, kaksi, kakkosesta ei äänestetäkään, koska kompromissi 14 hylättiin. Joten 222 ei tarvitse äänestää. Ja sama pätee 229. Siis 14 hylättiin, tämä on tälle syy. Sitten 230 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 231 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 232 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 233 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 234 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 235 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 236 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 267 puolesta vastaan. Tarkistetaan 267 koneäänestyksellä. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 276 puolesta 276 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 277 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi 79 on vedetty pois. 2 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta 59 tarkistetaan vain koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 60. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 77 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 79 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 82 puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Pyydän anteeksi vielä kerran 81 puolesta. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta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 91 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 93 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 94 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 95 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 96 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 98 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäkuusi puolesta, viisi vastaan, neljä tyhjää Lämpimät onnittelut. Kiitoksia teille kaikille, olitte oikein kärsivällisiä. Ehkä tässä tarvittaisiin pieni tauko. Nyt pyydän ensimmäistä varapuheenjohtajaa Patricia Toija johtamaan aamukokouksen loppu-puoliskon loppuosan. Ja me kaikki muut tapaamme sitten uudelleen vielä tämän loppuosan lisäksi kello kolmelta. Kiitos kovasti Patricia. She's working very well. <laughs> Tämä paikka toimii täällä oikein hyvin, sanoi puheenjohtaja. possiamo riprendere. No niin, jos teille sopii, niin jatkakaamme töitämme. Pyydän niitä kollegoita, jotka poistuvat salista toimimaan reippaasti, jotta saamme aamun kokouksemme pakettiin. Seuraavaksi esityslistalla on asia, joka koskee sinistä taloutta. Tässä katsomme lausuntoluonnosta, joka Ferreira on meille valmistellut. Annan esittelijälle tai lausunnon laatijalle ensin puheenvuoron. Sen jälkeen kuulemme sitten varjoistelijoita ja muita kollegoita. Ole hyvä, Joao. Eh, obrigado, president. Bon dia. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Haluaisin tuoda tämän mietinnön suurimpia ajatuksia esille varsin lyhyesti. Ensinnäkin Sininen talous käsitteenä on varsin suuri. Siihen kuuluu useita, useita eri taloudellisia toimintoja, jotka liittyvät meriin ja valtameriin mukaan lukien perinteiset alat tai jotkut alat ovat tällaisia nousevampia, uudempia aloja. Tässä tuodaan esille tiettyjä talouden toimintoja. Tässä mietintöluonnoksessa luonnoksessa Käsittelen komission tiedoksiantoa tähän aiheeseen liittyen. Minä pyytäisin, että komissio ottaisi täydellisimmän lähestymistavan siten, että työpaikan luominen ja innovointi olisi mukana tässä pohdiskelussa, siten, että aloja otettaisiin runsaammin mukaan. Kaikki alat siis, jotka koostavat sinisen talouden, kaikki eri ö, alat tulisi ottaa mukaan, jotka työskentelevät jotka saavat elantonsa meristä, jotka toimivat myös rannikkoalueilla. Näin komissio ei tee omassa tiedoksiannossaan. Komissio keskittyy pikemminkin rajallisempaan kokonaisuuteen eri toiminnoista. Toinen ajatus. Tiedon puute. Tiedon puute meristä ja valtameristä – Koska tietoa ei ole riittävästi, innovaatioita ei käytetä hyväksi, meren resursseja ei käytetä kestävällä tavalla, eikä myöskään valtamerien resursseja. On siis tärkeää, että tämä tiedon puute korvataan investoinneilla ja että rahoitetaan tukevasti – tiedon hankintaa merellisillä aloilla. On tärkeää, että nämä investoinnit tuottavat. Lisäksi painotamme leikkauksia, joita on tehty Horisontti 2020 hankkeiden suhteen. Kritisoin näitä ja tuon esille merkittävät vaikutukset niillä aloilla, jotka liittyvät sinisen talouteen tai ovat jollain tavoin horisontaalisesti mukana sinisessä taloudessa. Kolmas pääajatus. Julkisesti rahoitetut tutkimukset ja niiden tulokset, niin näiden on oltava peräisin julkiselta sektorilta. On tiettyjä tavoitteita ja päivämääriä, joita on esitetty. nämä takanat koskevat resursseja sinisessä taloudessa. Ja mitä tulee tiedoks, tiedonsaantiin, niin puhutaan siitä, että tiettyillä toiminta-aloilla ei ole riittävästi asiantuntijoita, tekniikkoja tutkijoita, insinöörejä ja muita asiantuntijoita. Tämä ammattilaisten, osaavien ammattilaisten puute on itse asiassa ylitsepääsemätön este, mikäli haluamme käyttää sinistä taloutta hyväksemme sen täydeltä potentiaalilta. Tämä ongelma on poistettava ja on siirryttävä osaavan työvoiman rekrytoimiseen. Tämän tyyppisiä ammattilaisia ei riittävästi arvosteta ja tätä vastaan tulee taistella tiede- ja koulutusaloilla ei kiinnitä riittävästi huomiota sinisen talouteen. Viides pääajatus. Halutaan käyttää sinisen talouden potentiaalia hyväksemme, mutta tämä ei tarkoita sitä, että merien ja valtamerien suhteen pitäisi käyttää kasvumalleja, jotka eivät ole kestäviä tai eivät ole osoittautuneet kestäviksi kiinteällä maaperällä. Mitä tulee meren hyväksikäyttämiseen niin, ja sen hyödyntämiseen, niin resursseja tulee käyttää kestävästi. Resurssien käyttöaste ei voi pitkällä aikavälillä ylittää tämän ympäristön luonnollista uusiutumista. Nyt mm, ajattelen ennen kaikkea uusiutumattomia resursseja. Lisäksi ekoinnovaatio on tärkeää, kiertotalous on tärkeää, luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja resurssien kestävä käyttö. Nämä ovat sellaisia periaatteita, joiden tulee olla mukana kaikissa olemassa olevissa hankkeissa tai uusissa hankkeissa, joita perustetaan sinistä taloutta varten. Kuudes pääajatus on luotava kunnolliset taloudelliset puitteet, jotta sinistä taloutta voidaan stimuloida ja jotta voidaan luoda työpaikkoja. Näiden puitteiden tulee pitää sisällään olemassa olevat ohjelmat. Uusia taloudellisia välineitä ei välttämättä tarvitse luoda, mutta on järjestettävä paremmin olemassa olevat rahastot, rakennerahastot. Muun muassa on siirrettävä paremmin yhteen alan tutkimus ja lisäksi on sopeutettava olemassa olevia taloudellisia instrumentteja julkisen talouden ja yritysten hyödyksi, kansalaisjärjestöjen ja pk hyödyksi. Lisäksi on tuottava esille olemassa olevia vaihtoehtoja. Seitsemäs pääajatus. Strateginen suunnitelma. On tärkeää erikoistua on tärkeää nähdä, että on arvoketjuja, jotka liittyvät sinisen talouteen, talouteen jättää että näitä tuodaan esille yhä enemmän. Kahdeksas pääajatus. Rannikko- ja saariyhteisöt, nämä ovat merkittävässä roolissa. Nämä ovat kehittämässä sinistä taloutta. On yhdistettävä ja otettava mukaan nämä yhteisöt kokonaisvaltaisesti kaikkiin eri sinisen talouden etappeihin – Tämä on tärkeää, mikäli me haluamme luoda työpaikkoja, vaurautta, kestävää kehitystä tämän talouden, talouden sektor, tällä taloussektorilla. Päätän puheenvuoroni, arvon rouva puheenjohtaja. Me tiedämme, mitkä ovat ongelmakohdat sinisen talouden kohdalla, mutta on myös alakohtaisia ongelmia. Kalastus, vesiviljely, kauppa, laivastot, energiaresurssit, rannikkoresurssit, mineraaliresurssit, bioteknologia, varustamoteollisuus. Minä teen lyhyitä suosituksia ja havaintoja kutakin alaa koskien. Innovaatiot eivät koske ainoastaan niin kutsuttuja nousevia aloja, bioteknologiaa, merenpohjien hyödyntämistä, vaan nämä liittyvät myös erittäin vahvasti uul- äh, perinteisiin aloihin, jotka ovat joilla vankkajalansia, äh, varustamo, ala, kalastus, teollisuus. Minulla oli hyvä yhteistyö vastaavan valiokunnan, kalastusvaliokunnan esittelijän kanssa ja hän esitteli minulle hyviä suosituksia. Grazie eh, ci associamo all'applauso per questa relazione così ricca. No niin, aplodit tälle näin rikkaalle lausunnolle. Seuraavaksi siis Spiraki EPPstä. Thank you. Eh, Good morning. Kiitos, huomenta kaikille. Ensimmäisenä haluaisin kiittää kollegamme Ferreiraa hänen loistavasta työstään, kun valmistui tätä sinisen talouden mietintöä Ferreira, kollega Ferreira. Varmastikin saatte paljon tarkistuksia ryhmältämme, puoltuoltamme, meiltä EPPltä siis, mutta olemme varmasti samaa mieltä siitä, että emme ole samaa mieltä kaikesta. Mutta omalta osaltani halusin keskittyä seuraaviin asioihin, joita pidän erityisen tärkeinä, ja minusta niitä olisi korostaa enemmän. Ja halusin puhua Kreikkaa, sillä haluan, että viesti tulee perille myös kreikkalaisille. Ensinnäkin. Διατύπωσα ότι έχει πέσει σημαντικό βάρος. Kun kävin läpi mietintöä, niin huomasin, että paljon painoa on asetettu perinteisille aloille. Perinteiset alat kattavat tämän sinisen kasvun. No minusta tämä ei välttämättä ole huono asia, mutta kuitenkin minua huolestuttaa se, että muun muassa fokus vaikuttaa olevan siinä, että säilytetään tämä pysyvä asiantila status quo joten vaikuttaa siltä, että sitä halutaan pitää yllä, jos puhutaan siis sinistä kasvusta. Ja vaikutelmani on, että tätä on tehty protektionistisista syistä, eikä ole katsottu sitä, miten voitaisiin lisätä EUn kilpailukykyä. Ja tämä tulee vaikuttamaan tämä kerrannaisvaikutuksellisesti sinisen kasvuun. Muutama esimerkki esimerkiksi laivojen korjaus. Tässä on viitattu perinteisiin aloihin, kuten laivan rakennus ja laivojen korjaustoiminta, mutta viittauksia ei ole tehty retrofitting-alaan, joka liittyy muussa luonnon suojeluun ja olen huomannut, että huonoa näytetty tutkimuksiin, tutkimukseen ja resursseihin, mutta esittelijä ei tarkoita sitä, että ei ole samassa strategia, mitä liittyy tutkimushankkeiden lisäämiseen, jotka auttaisivat sinistä kasvua. Ja toinen asia, mitä on otettu huomioon, on ESIR, eli strategisten investointien rahasto ja yksityisen sektorin varat, jotka voisivat mennä tutkimukseen ja kehitykseen lisäksi. Haluaisin puhua siitä, että suunnitellaan strategisesti näitä taloudellisia kehyksiä ja tarpeita. Ymmärrän, että kaikkien varojen, kaikki varojen pitäisi saada rahoitusta ja toivon, että ne kaikki saavat rahaa niin pian kuin mahdollista, mutta olen sitä mieltä, että todellisuudessa olisi parempi kohdentaa varoja perustuen tiettyihin kriteereihin. Ja ne alat, joilla enemmän potentiaalia, niihin pitäisi keskittyä, joten minusta olisi parempi. Tämä vaikuttaisi paremmin, jos vain muutama sektori saisi suurimman osan rahoituksesta sen sijaan, että moni sektori saisi hieman varoja vain, sillä näin teho olisi pienempi. Eli alat, josta puhun ovat teollisuus, kaiva, kaivosteollisuus, matkailu, energia-ala ynnä muut. Ja kolmanneksi Mielestäni tämä on tärkeää ottaa esille sinisessä kasvussa, nimittäin matkailu itsessään, se saa aikaan kasvua ja työpaikkoja. Matkailu tilastojen perusteella vastaa 12 miljoonaa työpaikkaa ja suurta osaa BKTstä ja Siihen kaksi miljoonaa yritystä on tällä alalla työssä ja on myös olemassa kulttuuriturismia, joka vastaa 40 prosenttia kaikista turismista Euroopassa. Meidän pitää löytää tapa edistää tätä sinisen kasvun alalla myös kolmas osa matkailusta Euroopassa tulee rannikko ja merimatkailusta 3,2 miljoonaa ihmistä työskentelee tällä alalla. Yli 183 miljoonaa euroa tulee talouteen tältä alalta. Ja lopuksi vielä englanniksi. No, tulemme mistä tahansa poliittisesta ryhmästä, niin olemme ehkä eri mieltä keinoista, mutta kuitenkin meillä on sama tavoite. Tämä tavoite on se, että haluamme lisää työpaikkoja, parempia työpaikkoja, kestäviä työpaikkoja EUn kansalaisille. Tätä suuntaa kohti meidän pitäisi liikkua ja tätä suuntaa kohti nämä tarkistukset e TTPltä tullaan osoittamaan. Kiitoksia. Haluaisin jälkeen toistaa kollegalle Ferreiralle, että odotan innolla rakentavaa yhteistyötä kanssanne ja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Kiitos. Grazie, eh, io non ho fatto Kiitos, en tässä nyt viitan puheaikoihin. Kaikki tarkkailette niitä itse, mutta meillä on vielä muitakin asioita tässä käsiteltävänä, joten pitäkäämme nyt puheajat aisoissa. Seuraavaksi Dali SD-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Ferreira tästä lausuntoluonnoksesta. Siinä ovat mielestäni tärkeimmät asiat esillä, mutta haluaisin tänään keskittyä joihinkin asioihin, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Niitä on viisi yhteensä ja toivottavasti sekä komissio että esittelijä ottavat sitten huomioon. Ensinnäkin, kun puhumme eurooppalaisista valtameristä ja meristä, meidän täytyy ymmärtää, että puhumme jostakin erittäin monimuotoisesta. Meillä on alueita Atlantilta, Mustalle merelle, Välimereltä Pohjoismerelle ja niin edelleen. Joten on äärimmäisen tärkeää, että komissio ei hyväksy mitään yhden koon politiikkaa. Meidän täytyy ensinnäkin erotella nämä merialueet alueiksi. Jokaiselle merialueelle pitää tarjota omalaisensa aloite. Ja toinen asia. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä, kun hän sanoo, että komission asiakirja on hieman epäselvä. Mutta nyt meillä on tässä mielestäni mahdollisuus todella kantaa kortemme kekoon ja saadaan strategia, jolla saadaan hyviä tuloksia aikaan. Tämä on alue, jossa piilee vielä paljonkin potentiaalia. Oma ryhmäni jättää tarkistuksia, joissa yhdistetään esimerkiksi valtameret ja meret ja energia. Erityisesti kun puhumme innovatiivisesta energiasta, koska tähänkin liittyy valtavaa potentiaalia, joka on saatava käyttöön. Kolmanneksi, esittelijä viittaa siihen, että meidän täytyy löytää rahoituslähteet siniselle taloudelle, minkälaisia investointeja tarvitaan, minkälaista rahoitusta. Olemme tästä yhtä mieltä, mutta uskomme, että jotta tämä pystytään tunnistamaan, jäsenvaltioiden täytyy tehdä tieteellistä analyysiä ja kvantifioida heidän sinisen taloutensa tarpeet, koska ainoastaan tällaisen harjoituksen jälkeen – voidaan todella katsoa, minkälaisia rahoitustarpeita meillä on. Meidän täytyy myös taata se, että rahoitusta ei tuhlata eikä ole päällekkäisyyksiä. Neljänneksi uskon, että tässä vaiheessa on syytä myös tarpeen pitää joitakin merialueita suojelualueina. Näin voidaan auttaa näitä alueita pysymään hengissä ja myös esimerkiksi Atlanttisten merilintujen tilannetta. Ja vielä lopuksi ehdottaisin ITRE-valiokunnalle sitä, että meillä olisi tällainen merialan supervirasto, tai olipa sen nimi nyt mikä tahansa. Tätä minä itse haluan edistää, koska tarvitsemme viraston, joka huolehtisi kaikista näkökohdista, jotka liittyvät mereen. Meillä on useita virastoja jo olemassa, Joskus oikea käsi ei tiedä, mitä vasen käsi tekee. On syytä saada kaikki nämä asiat yhden hallinnoivan tahon alaisuuteen, jossa koordinoitaisiin sitten relevantteja politiikan aloja. Haluaisin kuulla tästä valiokunnan ja esittelijän näkemykset. Tässä kaikki tältä erää. Odotan yhteistyötä innolla esittelijän ja varjostelijoiden kanssa. Toivottavasti saamme aikaan vakaan strategian, jolla sinisen kasvun potentiaali saadaan käyttöön. Kiitoksia. Seuraavaksi Maragall Vihreistä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Espanjaksi puhun. Tässä todella on nyt syytä antaa tunnustusta ja kiittää esittelijää Ferreiraa Hän tekemästään työstä yhteistyöstä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kyllä tässä vielä tehtävä riittää. On saatava aikaan konkretiaa. Ensimmäinen johtopäätökseni tästä mietinnöstä ja komission tiedonannosta liittyy siihen, kuinka Eurooppa ei oikein tunne merta. Ja se tässä tunnustetaan. Se on hyvä ensimmäinen askel. Ja kun ajatellaan, mikä on parlamentin panos tähän kaikkeen. Mutta emme ole todellakaan vielä niin pitkällä äh, kuin haluaisimme, aivan kuten edellinen puhuja puhui. Siis meillä ei ole tällaista kaiken kattavaa meripolitiikkaa, vaan kaikki alueet ja maat puolustavat omia alueitaan, omaa kalastustaan, omia merialueitaan. Emmekä oikein ole vielä kaikessa aivan kyllin läsnä ja se tässä lausunnosta näkyy. Tämä on myönteinen asia, koska tässä nyt viitataan konkreettisesti tähän komission tiedonantoon ja tässä aletaan nyt muokata uudenlaista tämän alan politiikkaa Euroopalle. omat jäsenvaltioiden politiikat tietysti osittain tätä poissaoloa kompensoivat, eivät mielestäni kuitenkaan tarpeeksi. Eli Eurooppa ei ole oikealla tavalla läsnä meriasioissa. Sen rooli ei ole kyllin painava. Tiedonannossa puhuttiin äh, syvän meren äh, kaivannaisteollisuudesta, mineraalivarojen käytöstä hyödyntämisestä. Tarvitaan hyvin kattava, kestävä äh, näkemys tähän ja myös luonnonvaroja pitää käyttää kestävällä tavalla, niitä pitää suojella. Sitten se, mistä EPP-kollega puhui, on myös tärkeää, mutta tässä tarvitaan oikea tasapaino ja mahdollisimman kattava lähestymistapa. Sitten kasvu ja työpaikat, se tuntuu olevan nyt slogan tai motto, joka ratkaisee kaiken täytyy kasvaa kuitenkin järkevällä tavalla kunnioittain alueita, joissa ollaan, jota käytetään hyödyksi. Tämä koskee myös tätä deep sea mining käsitettä, Jotkin jäsenvaltiot ovat tässä mukana, mutta erityisesti myös muut maailman alueet, joilla on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita tässä. Euroopalla voi tietysti olla oma roolinsa, kuten tässä lausunnossa sanotaan, mutta meidän täytyy toimia aktiivisesti kumppanina kuitenkin niin, että tämäkin asia hoidetaan todella kestävällä tavalla. Neljänneksi sitten tiedotus Tähän komissio tuntuu pyrkivän, mutta tätäkin pitäisi kehittää myönteisellä tavalla. On oltava avoimuutta, pääsyä. Tässäkin on vielä työsarkaa. Vielä joitakin asioita. Meidän pitää pystyä koordinoimaan e- ja pitää pystyä erikoistumaan oikealla tavalla jäsenvaltioissa. Ja samoin pitää ottaa huomioon puheenjohtaja keskeyttää, niin pitäisi siis ottaa huomioon kaikki ne politiikan alat, joita meren osalta tällä hetkellä harjoitetaan. Esimerkiksi meriteollisuus ja erilaiset matkailuun liittyvät kysymykset. Ja vielä lopuksi meidän täytyy tukea ehdotusta, joka tässä lausunnossa tuodaan esiin, joka liittyy koulutukseen ja mahdollisen innovaatiokeskuksen avaamiseen Euroopassa. Ne ovat tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeitä. Mä vedo che mio suggerimento sul tempo non No nyt huomaan, että minun puheaika, puheaikojen noudattamista koskeva pyyntöni niin tässä nyt oikein kunnioitettu. Tamburoimme seuraavaksi ja puhukaa lyhyesti. Kiitos. Aivan lyhyesti puhun kollega Paksasin nimissä. Hän ei päässyt tänään paikalle. Eli välitän teille hänen viestinsä. Paksas tukee esittelen lähestymistapaa siinä, että otettaisiin mukaan myös vesiviljely ja muita aloja, joita komissio ei ole ottanut huomioon. Ja myös tutkitaan ja opitaan entistä enemmän merialasta niin, että voidaan hyödyntää sen taloudellisia mahdollisuuksia kuitenkin niin, että toimitaan kestävällä pohjalla. Tässä kaikki. Kiitoksia tästä yhteistyöstä. Seuraavaksi Kelly. Con l'invito davvero alla brevità. Thank you. Aivan lyhyesti, kiitos. I'm um, having done... Kiitos. Olen laittanut mietinnön tästä aiheesta viime vaalikaudella. Olen tyytyväinen, että asian kanssa liikutaan eteenpäin Sinisellä kasvulla on merkittävästi potentiaalia ennen kaikkea Euroopalle. Turismi, laiva, ala, mutta myös energiala. Minä haluaisin tuoda kaksi asiaa, jotka liittyvät oman vaalipiirini. Ensinnäkin West Wave-hanke County Clare-maakunnassa. Aalto, aaltovoimasta saadaan energiaa tulevaisuudessa ja toivottavasti tätä voidaan käyttää hyväksi muuallakin. Ja erässä toisessa paikassa on erittäin paljon merellistä tutkimusta ja tämä on erittäin tärkeää, kuten on tuotu esille. Esittelen toimista Horisontti 2020 ohjelmaa vähennetään, jotta saadaan meren resurssit käyttöön kestävällä tavalla. Meidän on investoitava enemmän, se kyllä maksaa osinkoa sitten myöhemmin. Grazie, grazie. La parola... Kiitoksia. Seuraavaksi Euroopan komission edustaja. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos erityisesti esittelijälle tästä mietinnöstä. Luimme sen tarkan läpi. Se kattaa useita aiheita, jotka ovat meistäkin hyvin tärkeitä. Kuitenkin haluaisin selventää asiaa, mikä on ehkä nyt selväksi, eli mikä on sinisen talouden tai tämän tiedonannon laajuus. Me haluamme rajoittaa sen ainoastaan kaivannaisteollisuuteen tai uusiin talouden aloihin. Haluaisimme käsitellä asiaa paljon laajemmin ja mielestäni kaatamme, tai mielestäni innovaatioon kuuluu, kuuluvat sekä perinteiset merialat, niin kuin laivan rakennus, laivateollisuus, kalastus sekä nämä uudemmat sinisen talouden alat, kuten bioteknologia tai valtamerienergia. Ja innovaatio on tärkeää kaikilla näillä alueilla. No, kysymys kuuluu totta kai, että miten voimme määritellä sinisen talouden todellisen laajuuden ja koon, ja miten voimme määritellä, millaista taloudellista tukea se tarvitsee Mielestäni tämä on hyvin tärkeä kysymys. Komissio tarkastelee asiaa ja haluaisimme myös pohtia laajemmin tätä ajatusta, joka on se, että olisi eräs sinisen talouden virasto, niin kuin täällä mainittiin. Tätä asiaa ei ole vielä pohdittu sisäisesti. Odotamme totta kai mietinnön viimeistä versiota ja sitten näistä uudelleen kommentti. Kiitos. Grazie. Kiitoksia, herra King. Nyt vielä puolen, vuoden kom, puolen minuutin kommenttimahdollisuus Ferreiralle. Madam President, pois ei mei minuutu. Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole koinkaan paljon sanottavaa näin pienessä ajassa. No, minä haluaisin kiittää kaikkia puhuneita. Minä kirjasin kaikki huolenne kyllä muistiin, otin kaikki ehdotuksenne niin ikään huomioon. Totta kai on selvää, että laajamittainen yhteisymmärrys on mahdollista löytää. Lisäksi on sellaisia asioita, joista emme ole yhtä mieltä. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi parannuksia tähän asiakirjaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Aikaa ei ollut, mutta se oli silti siitä huolimatta varsin syvällinen. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16.4. kello 12. Nyt sitten viimeinen kohta, joka koskee palautetta kolmikantaneuvotteluista. Niitä on kaksi. Ensin Pilar del Castillo. Hän kertoo mm, digitaalisten sisämarkkinoiden trilogista. Ole hyvä, Pilar. Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, olemme käymässä kolmikanta neuvotteluita. Tämä koskee asetusta television sisämarkkinoista. Asetus, joka parlamentissa hyväksyttiin melkein vuosi sitten, 3.4. viime vuonna, eikä kolmikanta neuvotteluihin oikein ole vielä päästy vaalien ja uuden komission valitsemisen takia, mutta erityisesti siksi, että neuvosto on ollut myöhässä yhteisen kannan löytämisessä ja siinä, että se antaisi mandaatin kertovalle puheenjohtajalle tällä erää Latvialle siis, niin neuvotteluihin ei ole päästy Italian puheenjohtajakauden ponnistuksista huolimatta. Ja nyt siis äh, neuvottelut ollaan aloittamassa Latvian kanssa. Ensimmäinen kolmikanta neuvottelu on, neuvottelukokous on jo pidetty. Meillä on tulossa teknisiä kokouksia. Kaksi on jo pidetty ja kolmas on vielä tulossa. Ja toinen kolmikantaneuvottelu pidetään 21.4., joka on tiistai. Olemme nyt seuraavanlaisessa tilanteessa puheenjohtaja valtioalusta lähtien ilmoitti, että kolme perustavanlaatuista pilaria, jotka liittyvät tähän asetukseen, spektrumista tai kirjasta tämä se tässä nyt vielä auki. Siis jotta meillä olisi todelliset televiestinnän markkinat, sisämarkkinat, me haluamme pitää tästä spektrikysymyksestä auki ja kiinni. Samoin verkko, vierailu, ja avoin internet, internetin neutraalius ovat tärkeitä. Eli roaming ja avoin internet toista vielä. Ja IMKON ehdotuksesta kysymyksiä, jotka liittyvät kuluttajien oikeuksiin, edelleen liittyen verkkovierailuihin ja avoimeen internettiin tulivat esille ja ne otetaan huomioon myös tässä asetuksessa. Aikaisemmin puhuttiin direktiivistä ja siitä, että nämä asiat tulisi komission ottaa mukaan yleisöllisiin palveluihin niitä koskevan direktiivin. ja osa ainakin elementeistä, jotka liittyvät näihin kahteen juuri mainitsemani kysymykseen, myös tulisivat mukaan. Sitten verkkovierailu, kysymykset ovat hyvin tärkeitä. Parlamentin tavoitteena on edelleen, että niille ihmisille, jotka ovat väliaikaisesti Käytämästä verkkovierailua ei koituisi lisäkustannuksia puheluiden, viestien tai datan käytöstä. Mitä tulee sitten avoimen internetin ja internetin neutraaliuteen, kahden tahon pyynnöstä komissio tekee vielä uusia ehdotuksia, koska tässä ollaan varsin kaukana kannoissa. Kannat ovat kaukana toisistaan. Kiitos Pilar. Onnea menestystä trilogin jatkolle. Ehkäpä kerrot meille sitten seuraavassa kokouksessa lisää. Seuraavaksi Lange. Langen hän kertoo meille siitä, miten onnistuneesti nyt sitten pitkä kolmikantaneuvottelu on saatu päätökseen. Ja onnittelut jo tässä vaiheessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä trilogi koskee epäsuoraa maankäyttöä ja se on nyt saatettu päätökseen. Toinen trilogikokous oli ensimmäinen neljättä. Silloin ei vielä päästy sopuun Silloin parlamentti teki jälleen uuden tarjouksen. Tässähän vastuvaliokunta on ympäristövaliokunta. Ja oli eräs kriittinen asia, jossa parlamentti hyväksyi pitkälti neuvoston ehdotuksen. Tämä koski vähimmäistavoitteita biopolttoaineissa, toisen sukupolven biopolttoaineissa. Ensimmäinen neljättä neuvosto hyväksyi neuvottelutuloksen niin, että neuvottelut voidaan saattaa päätökseen, voitiin saattaa päätökseen huhtikuussa ja ITRE-valiokunnan kannat on saatu pitkälti tai täysin läpi. Toinen käsittelyhän oli suoraan pelkästään envivaliokunnan johtama, mukana oli Vidal Quadras ja tärkein asia oli se, että ILUK-tekijöitä ei lasketa, koska tähän ei ole vielä saatu kylliksi tieteellistä näyttöä, mutta nyt lähdetään kuitenkin työstämään kriteereitä. Tämä oli meidän tärkein kohta, ja toinen kohta oli ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden yläraja. E- ITRE päätti 6,5 prosentista ja tiukkojen neuvotteluiden jälkeen neuvoston kanssa pääsimme 7 prosenttiin, eli yli oman tavoitteemme. Ja mm, niukalla enemmistöllä tämä olisi voitu tälle aikaisemmin hyväksyä. Sitten vaihtoehtoinen tavoite toisen toisen sukupolven polttoaineelle 0,5 prosenttia. On kuitenkin yksi asia, joka ei mennyt läpi. Bioetanolille ei saatu omaa tavoitetta. Tämä oli ensin Itran tekstissä mukana. Ja sitten viimeiseksi tavoite vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tämä oli Itran vaatimus esittelijä Torvaldsille tämä sopi ja näin vaadimme komissiolta sitä, että se tekee ehdotuksen kestävistä biopolttoaineista vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tilanne on nyt varsin myönteinen. Kolmikantaneuvotteluissahan on kyse kompromissineuvotteluista ja ITRA voi mielestäni olla nyt varsin tyytyväinen, koska muutkin valiokunnat ovat pitkälti hyväksyneet meidän näkemyksemme. Eli itse suosittelisin sitä, että äänestämme tämän puolesta huhti. Kiitoksia kollegoille. On valitettavaa, että täällä on hyvin vähän ihmisiä läsnä. Nämä asiat ovat todella merkittäviä. Eli vielä onnea menestystä Pilar del Castillolle ja onnittelut Langenille. Nyt on saatu todella tämä merkittävä asia päätökseen. Tämä on hienoa. Kiitoksia ja tapaamme jälleen kello 15.